järjestyksenä. ö, olen pahoillani. Rova Jimenez. Kiitos, kiitos oikein paljon rouva puhemies. Halusin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni, kun tämä sali on nyt täynnä. Haluaisin muistuttaa, että tänään on eurooppalainen terrorismin uhrien muistopäivä. 11. maaliskuutahan Espanjassa Madridissa tapahtui järkyttävä terrori-isku. Ja halusin vain arvoisat kollegat, todea, todeta, että terroristit tappavat yhden terrorisoidakseen meitä kaikkia. Siksi me olemme kaikki terrorismin uhreja. Kiitos. Thank you for that. Kiitoksia. Kiitos tästä tärkeästä muistutuksesta. Herra Forensalla on työstyspuheenvuoro arvoisa Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin viitata asetukseen koskien rasistista käyttäytymistä tämän parlamentin yhden jäsenen kohdalla, joka on määritellyt TV-ssä romanikansan yhteiskunnan vitsaukseksi. Kysyn kaikilta täällä, että voidaanko työjärjestyksen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin edustaja Bonannon suhteen, joka on tällaisia päästänyt suustaan televisiolähetyksessä, jonka kuulivat miljoonat ihmiset. Could, could, could I please... Nyt, Could I nyt haluan selvittää parlamentille. Could I please clarify for the House? Haluan Okay, okay. Mr. Golnish. Herra Golnish. Herra, herra Golnish Olkaa hyvä ja istuutukaa. Pyydän, että kuuntelette nyt kunnioituksella sitä, mitä minä haluan sanoa. Tuohon viimeisempänä Rova Jimenezin esitykseen liittyen haluan todeta, että parlamentin puhemies ei voi puuttua asioihin, jotka tapahtuvat parlamentin ulkopuolella. Nyt, hyvät naiset ja herrat, me toimitamme äänestykset ensin Valenssan mietintö, joka liittyy tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavaan yhteiseen menettelyyn. Okay. Mr. Golnish. Herra Golnish. Pyytäisin herra Golnish, että nyt hetken kuuntelisitte. Minä pyydän, että palveluyksikkömme suoraan teidän kanssanne selvittää tämän teidän työjärjestyspuheenvuoroasianne. Minä toimitan tässä tällä välin äänestyksiä, kunnes saan tähän asiaan selvyyden. Pyytäisin, että kunnioittaisitte nyt tämän talon työskentelyä. Hyvät kollegat, kyseessä on nyt siis nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitoksia. Seuraava mietintö on Dudan mietintö, vakaus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa, nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Seuraava mietintö myös herra Dudalta liittyen tariffikiintiöihin, liittyen tiettyihin maataloustuotteisiin. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava mietintö jälleen herra Dudalta Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme herra Dudan mietintöön. Jälleen kyse on maataloustuotteista. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi Maton mietintö. Välimeren yleisen kalastuskomission perustaminen. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. hyväksytty tämäkin. Seuraava mietintö, Rova Regnerin mietintö liittyen parlamentaarisen koskemattomuuteen käsiä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava mietintö Dudalta. Samoin parlamentaarinen koskemattomuus käsiä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Fernandesin mietintö liittyen vuoden 2016 talousarvion suuntaviivoihin tarkistus 1 äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Käsiä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä Seuraava tarkistus yhdeksän äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä tämä oli aivan äh, ilmeinen tulos. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Tarkistus 17 samoin nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18 nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 nimen huutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 nimen huutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 29 nimenhuuta äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 30 nimenhuuta äänestyksellä äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarstus 2. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja kollegat, tämä on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme Pirinskin mietintöön. Niin, onnittelut esittelijälle todella. Kyseessä EUn taloudellisten etujen suojaaminen. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti, kollegat. Äänestys on alkanut, tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta tulos oli aivan ilmeinen, mutta jos vaaditte, voimme vielä tarkistaa koneellisesti tarkistus kaksi Äänestys on alkanut. Se on päättynyt. Hylätty. Tarstus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11, äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Sitten 54 äh, alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaanpa koneellisesti. Siis 54 äh, alkuperäinen äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Nimenhuutoäänestys, tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 13. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 14. Nimenhuuto äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Loppuäänestys. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. kollegat, voi, suokaa anteeksi, minä tässä kiirehdin. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty ja erinomaisen laajalla enemmistöllä. Ja nyt sitten Montenegroa koskeva 2014 edistyskertomus, tarkistus 1, kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Anteeksi kollegat, sehän raukeaa, koska neljä hyväksyttiin ja nyt siis tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan ja hyväksy, hylätty, hylätty. No tarkistetaan vielä tuo kakkonen äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hylätty. Tarkistus viisi puolesta. vasta Tyhjä. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppu äänestys päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset kollegat. Seuraava äänestyksemme koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevaa vuoden 2014 edistyskertomusta AFETilta kappale yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä yhdeksän koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jonatosakappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää ja tämä on hyväksytty. Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan mietintöinen Serbia koskeva edistyskertomus. Tarkistus kaksi puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 37 kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselmasta loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää ja se on hyväksytty. Sitten äänestetään Kosovosta. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus neljä puolesta halusiko joku tarkistusta yhdeksästä, eli äänestetään tarkistuksesta yhdeksän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kyllä se oli hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Niin, olkaa hyvä. Number for that, for that. Tässä tuli väärän numero tässä tarkistusäänestyksessä minulla. Tai sanoitte väärän numeron.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 Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys käsiä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia kollegat. Sitten Rosaatin mietintö. Aloitetaan tarkistuksesta kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja se on hyväksytty. Kiitos. Seuraava mietintö talouden ohjausjaksosta esittelijänä Gutierrez Prieto. Aloitetaan kappaleesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? ja äänestys päättyy. Hylätty. Kappale kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale kolme. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 16, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 24 kappale. Äänestys alkaa. 24 siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja se hyväksyttiin. Sitten 29 kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa myös nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hylättiin pienellä enemmistöllä. Sitten 33. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten kuusi nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet ja äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Sitten 47 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Sitten tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kappale 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan se, eli 52. osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten 54, sanoo puheenjohtaja. Ei vaan 52, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksainen raukeaa sitten 56 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 65 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. ja se on hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hylätty. 69 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 71 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 75 vai niin siis tarkastetaan 74 74 äänestys alkaa äänestys päättyy Kyllä se on hyväksytty. 75 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tuo kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ne, tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja se on hylätty. Sitten johdantosan kappale N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten johdatosan kohta 2 V puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kollegat. Sitten siirrytään seuraavaan äänestykseen, eli Gal Peltsin mietintöön talouden ohjausjaksosta tänä vuonna 17 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää lätty, Ja sitten toinen osa äänestys alkaa. No niin, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kiitoksia. Sitten seuraava äänestys lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan internetissä ensimmäisenä 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Paragraph 6. Kohta 16. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan kohta L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. M kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Colleagues, if, if I could ask... Kollega, kollegat, hyvä. Olisi, jos voisitte poistua hiljaa täältä salista, sillä siirrymme äänestysselityksiin. Edustaja Golnish, teidän kantanne on selitetty minulle, ja vaikka se ei olekaan aivan työjärjestyksen mukaista, niin saatte silti työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Madame la... Rouva puhemies, minä totean, että te olette antanut puheenvuoron näissä työjärjestysasioissa sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät mitenkään liity työjärjestykseen, millä ei ole mitään tekemistä tämän aamun keskustelun kanssa. Ja tämä siis heittää varjon parlamentaarikkojen päälle. Ja minä sanoin teille hyvin tarkkaan, kerroin siitä, mistä minä tulen puhumaan työjärjestyspuheenvuorosta, niin te olette joutaneet, vetäneet tällaisen tutkinnan asiasta. Kun minä tulin Strasbourgiin, minä ja assistenttini ja kollegani olivat eh, ihmeis, olimme ihmeissämme siitä, että eh, puhemies Schulz puhui meistä vihamielisesti kaiken, kaikessa mediassa ja ministerit Ranskan hallituksesta avaavat tutkinnan eh, meidän tekemisistämme ja siitä, miten parlamentin eh, varoja käytetään. Ja nyt on nämä syytteet julkistettu. Ja tässä loukastaan kohtaa neljä kautta kaksi, joka liittyy tällaiseen sisäiseen tutkantaan. Ja tässä on nimenomaan rikottu tällaisia luottamuksellisuuden rajoja. Ja kohdassa viisi samassa liitteessä on velvoite kertoa meille. Ja tässä kun artikla 2 kohta 4 rikotaan, niin tässä meille, meitä kohdetaan syrjivästi, koska tämä, jos arvioidaan, että assistenttimme eivät toimi sillä tavalla kuin pitäisi puolessa, puolueessa, niin silloinhan pitäisi asettaa tutkintaan kaikki parlamentin jäsenet ja myöskin sosialistit. Tällainen pinnallinen nopea tutkinta on täällä jo kohdistunut yhdeksään henkilöön, jotka ovat kuitenkin hyvin tärkeässä poliittisessa asemassa. En ole koskaan nähnyt sitä, että puhemies tällä tavalla käyttäytyisi.